Ah, where's my button? That one. So, meine Damen und Herren. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Avaan näin Euroopan parlamentin täysistunnon. Toivotan teidät tervetulleeksi. Ja muistutan, että myöhemmin tänään toimitetaan myös äänestyksiä ja kollegat, jotka tulevat äänestämään, haluavat varmasti meidän olevan aikataulussa. Näin ollen olen näiden puheaikojen suhteen varsin tiukkana. Ja mennäänpä heti ensimmäiseen esityslistan kohtaan. Carlos José Turgais Angulon mietintö jätehuoltodirektiivin soveltamisesta ja esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia, olkaa hyvä señor presidente. Permítame que... Kiitos puhemies. Sallittehan, että aivan ensin tässä